kun äh, otettiin lähes mahdottomalta tuntunut edistysaskel ilmastosopimus, joka on todellakin uraa uurtava. Se on maailmanlaajuinen, sillä kaikki maailman valtiot haluavat osallistua taisteluun ilmanmuutosta vastaan. Ja tämä on uraa uurtavaa siinä mielessä, että nyt kaikki ovat sitä mieltä, että meidän täytyy pidättäytyä alle kahden, kahden asteen rajan. Ja kaikki ovat supineet, että lämpötilan nousu olisi maksimissaan puolitoista astetta. Ja tämä on suuntaa luotava sopimus, sillä vuosisadan puolen väliin mennessä olisimme ilmastoneutraali, eli hiilidioksidipäästöt olisivat yhtä suuret kuin mitä ympäristö kykenee vastaan ottamaan. Eli tämä oli melkoinen käännekohta tämä Pariisin kokous mutta sopimuksen täytäntöönpano edellyttää melkoisia muutoksia, varsinkin energiatuotantopuolella ja myöskin energiakulutuksen osalta. Pariisissa sovittiin viiden vuoden tarkastusvälijärjestelmä, eli viiden vuoden välein saamme infoa siitä, miten olemme edenneet tiellämme ja miltä osin meidän täytyy tehdä paremmin työtämme tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan unionin täytyy unionin rajojen sisäpuolella että ulkopuolella panna määräykset täytäntöön ja toimia todellakin sitoumustensa mukaisesti. Euroopan parlamentin nimissä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat vuosien ajan tehneet työtä Pariisin eteen. Ja tässä yhteydessä saaneen komission jäsentä Kanjeetea kiittää hänen tekemästään työstä Pariisin kokouksen aikana. Tiedämme, että teitte siellä hartiavoimin töitä. Mutta tämä kiitos kuuluu myöskin neuvostolle. ministeri Disburg, kuten tiedämme, hän teki tiivistä yhteistyötä komission kanssa – ja minä uskon, että yhtä lailla kollega Figueres, täytäntöpaneva sihteeri, että myöskin YK on pääsihteeri Ban ki ovat kiitoksen sanan sen ansainneet. Konferenssin isäntä on tehnyt suuren työn ja aamulla ulkopresidentti Fabius Laurent välitin henkilökohtaisesti onnitteluni puolestamme ja pyysin häntä, että hän tulisi kertomaan täällä meille saavutetuista tuloksista ja hän ilmoitti, että tammikuussa hän mielellään tulee tänne kertomaan konferenssin Annista. Myöskin kaikille parlamentaarikoille, kaikista ryhmistä, kiitokset siitä, että olitte mukana kantamassa kortainen kekoon Pariisin kokouksessa ja onnittelut kaikille saavutetusta tuloksesta. Kahdes 2.12. pidetyn istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko huomautuksia? Ei, joten pöytäkirja on hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, seuraavana ilmoituksiin. 3. joulukuuta